Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Pyydän teitä asettautumaan paikoillenne. Nyt haluan avata kuulemistilaisuuden Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja, ehdokas Rova Mogherini on kuultavanamme tänä iltana. Olette lämpimästi tervetullut. On mukavaa, että olette vieraanamme. Kovasti jo odotamme keskustelua, jota nyt saamme jatkaa. Olittehan vastikään Italian puheenjohtaja valtionedustajana jo puhumassa meille. Haluaisin teitä kaikkia muistuttaa seuraavista säännöistä. Meillähän on Euroopan parlamentin työjärjestyksessä säännöt, joiden mukaan Euroopan parlamentti keskustelee komission jäsenehdokkaiden kanssa, kuulee näitä paitsi tästä salkusta, myös heidän muista avuistaan. Ja tänään hän varapuheenjohtaja ehdokas on meille jo toimittanut kirjalliset vastauksensa AFETin kirjallisiin kysymyksiin. Tänään toimimme kuulemistilaisuudessa vastaavasti kuin komission jäsenehdokas Haanin kohdalla. Eli ensin komission varapuheenjohtajaehdokas saa pitää alustuspuheenvuoron korkeintaan 15 minuuttia. Hänellä on myös sitten mahdollisuus loppupuheenvuoroon aivan lopuksi viitisen minuuttia. Tällä välin sitten MEPeltä tulee 45 kysymystä. Ensimmäiset kysymykset poliittisten ryhmien edustajilta sekä sitoutumattomilta. Tämän jälkeen SEDEN, DEVEN ja INTAN puheenjohtajien kysymykset näillä 11 jäsenellä on tilaisuus minuutin kysymykseen, puolentoista minuutin vastaukseen, puolen minuutin lisäkysymykseen ja minuutin vastaukseen. Kaikilla äh, jäsenillä, jotka ovat tässä luettelossa, on mahdollisuus esittää minuutin mittainen kysymys, johon he saavat kahden minuutin mittaisen vastauksen. Tästä puheajasta on sovittu poliittisten ryhmien kesken ja toteaisin vielä, että kaikkien tulee kunnioittaa heille myönnettyä puheaikaa. Muuten törmäämme vaikeuksiin. Mutta kyllä komission jäsenehdokas Haanin kohdalla kuuleminen toimi oikein hyvin. Huomaatte, että ääneni on tänään vähän käheänä, enkä näin ollen ehkä pysty keskeyttämään puhujia muutoin kuin sulkemalla heidän mikrofoninsa, eli minä en edes varoita tänään, ääneni on liian käheä tähän. Joten tämän kähän ääneni vuoksi varmasti ymmärrätte, että jos puhutte yliaikaa, niin, niin mikrofoni katkeaa. Mitään lisää huomioita ei voi tämän jälkeen esittää. Näin varmasti saamme tämän homman hoidettua oikein sujuvasti. Keskustelun jälkeen komission jäsen ehdokkaalla on tosiaan sitten 50 minuutin puheenvuoro esittää lopulliset huomionsa ja tämän jälkeen minä päätän kokouksen. Rouva Mogherini, meillä on kovin suuret odotukset teidän tulevan virkakautenne suhteen. Ulkosuhdehallinto on kehittynyt viimeisten viiden vuoden aikana – minä olen tätä kehitystä ehkä kutsunut tällaiseksi harjoitteluajaksi kolmen hatun politiikan aikana halusimme lisäarvoa siitä, että korkea edustaja on samalla komission varapuheenjohtaja ja täysi valtainen komission jäsen, joka johtaa muitakin ulkoasioista vastaavia komission jäseniä näiden ryhmän puheenjohtajana. Ja toivomme, että ulkosuhdehallinto, joka nyt on jo rakenteeltaan varsin kattava ja sen 140 edustustoa eri maissa saavat luotua niin paljon panosta, että tästä saadaan sellaista sisältöä politiikkaan, että myös ulkoministerineuvosto sen ottaa vakavasti. Tässä tarvitaan varmasti älyllistä johtajuutta, jotta saadaan vihdoin Eurooppa puhumaan yhdellä äänellä tässä yhä vaarallisemmaksi tulevassa maailmassa. Ottaen huomioon kansalaisten ajatuksen ja äänet, ottaen huomioon naapurustomme vapauden ja demokratian pyrkimyksissään. Minä uskon, että te saatte äärimmäisen mielenkiintoisella hetkellä ja mielenkiintoisena jännittävänä aikana tilaisuuden toimia korkeana edustajana. Ja meillä on koko joukko kysymyksiä liittyen Euroopan parlamentin oikeuteen tässä koko ulkopolitiikan kentässä. Me olemme aina toistuvasti todenneet, että ulkopolitiikka kuuluu täytäntöönpano, toimenpanovallan alaisuuteen, mutta myös parlamentaarisen valvonnan alaisuuteen, parlamentin tiedottamiseen sekä parlamentin kuulemiseen. Ja luonnollisesti Euroopan parlamentti ratifioi puolestaan nämä tehtävät sopimukset ja on budjettivallan käyttäjä. Joten voimme havaita, että eri toimielimet toimivat tässä yhdessä. Ja uskon, että voimme saada aikaan hyvän lopputuloksen ja siksi iloitsenkin kovasti tästä keskustelusta, joka edessämme nyt tänä iltana on. Te tiedätte myös, että me pidämme hyvin tärkeänä tätä kolmannes, kolmannes, kolmannes sääntöä ja katsomme, että ei voi olla niin, että kaikki johtajat ovat jäsenvaltioissa ja tavalliset jalkamiehet sitten toimielimissä vaan katsomme, että ulkosuhdehallinnon johdossa on oltava myös henkilöitä, jotka ovat saaneet kannuksensa Euroopan parlamentissa. Ja uskon, että tältä pohjalta yhteisen työmme saamme hyvin hoidettua. Me ainakin olemme eh, liikkeellä hyvin rakentavalla mielellä. Federica Mogherini, olkaa hyvä.